So, uh, the general... No niin. Yleisö on saanut tilaisuuden tulla saliin. Herra Czpifko, olkaa hyvä. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No tak się złożyło. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Todellakin aika sattuma, että täällä on kolme mietintöä, joissa minä olen ollut esittelijänä. Aivan aluksi haluaisin esittää anteeksi pyynnön että tämä on tullut vähän myöhässä liittyen adoptioiden rajat ylittäviin näkökohtiin. Kaikki tämä johtuu tiettyihin terveysongelmiin, joita minulla itselläni on ollut. Minä olen sairaalassa, mutta toivottavasti voimme nyt tehdä tässä ahkerasti töitä, voimme keskustella tästä, laaditaan tarkistuksia ja sen jälkeen voidaan saada lopullinen versio mietinnöstä. Toivottavasti saamme työn päätöksen vielä ennen tämän vuoden päättymistä. Tämä mietintön luonnos lähetettiin pari viikkoa sitten. Siinä on kaksi eri osaa. Ensimmäinen osa keskittyy neljään akseliin Minun mielestäni näin on paras tapa ryhmitellä tärkeimmät kysymykset, jotka tulivat esille edellisissä keskusteluissa. Samoin, mitä tuli esille järjestämässämme kuulemistilaisuudessa viime vuoden loppupuolella. Kuuleminen oli varsin mielenkiintoinen. Se tarjosi meille paljon mielenkiintoisia tietoja ja näin pystyimme muodostamaan jotenkin tuoreemman näkemyksen koko asiasta. Ensinnäkin vähimmäisvaatimukset. Vähimmäisvaatimusten pitäisi koskea kaikkia adoptiotapauksia. Erityisesti kuitenkin silloin, kun on kyse rajat ylittävästä adoptiosta. Silloin pitäisi olla yhteiset vähimmäisvaatimukset. Totta kai me olemme samaa mieltä siitä, että lapsen etu on aina tärkein. Lapsen edun pitäisi olla meidän johtotähtenämme, tärkeimpänä periaatteenamme. Siksi yksikään oikeusjärjestö missään maassa ei voi ajatella, että lapsi olisi avioparin omaisuutta tai jonkin henkilön omaisuutta. Jos me pidämme kiinni tästä näkemyksestä, voimme päätyä seuraavan johtopäätökseen. Kun kaikki adoptiotapauksia käsitellään ja eritellään, niin on meidän otettava huomioon lapsen lähinomainen. Asuupa hän sitten missä maassa tahansa. Järjestämässämme kuulemistilaisuudessamme korostimme kovasti sitä seikkaa, että kaikki lapset, nuorimmatkin lapset, tarvitsevat oman suojelijan, no, totta kai jos on kyse biologisesta vanhemmasta, vielä parempi. Sitten seuraava osio liittyy vuoden 1993 Haakin yleissopimukseen. Siinä puhun lasten suojelusta ja yhteistyöstä adoptioasioissa, silloin kun on kyse kansainvälisistä adoptioista. Vaikka yleissopimus on toiminut sinällään ihan asiallisesti, Sehän liittyy nimenomaan sellaisten lasten adoptioihin, jotka asuvat jossain muussa maassa kuin missä tulevat vanhemmat asuvat. Toisin sanoen voidaan panna merkille, että on muotoutunut joitakin eroja siinä, minkälainen lähestymistapa on omaksuttu tapauksiin silloin, kun ruvetaan tuomioistuimen ja yleissopimuksen edellyttämiä tuomioita täytäntöönpanemaan. Koska eroja on olemassa, meidän täytyy jotenkin hävittää erot tai ainakin rajoittaa ne mahdollisimman vähäiseen määrään. Lisäksi on ollut joitakin ongelmia, jotka liittyen adoptiotodistuksiin. Me olemme huomanneet näiden ongelmien tulevan esille yleissopimuksen yhteydessä siis kun on kyse adoption automaattisesta tunnustamisesta kaikissa yleissopimuksen sopimusvaltioissa. Yleissopimus ei siis ole toiminut asianmukaisesti, vaikka Hallinnolliset lähestymistavat on takkaan rajattu. Ja vaikka yleissopimukseen mukaan tulleet valtiot ovat myös hyväksyneet menettelyt. Tässä ensimmäisessä osassa on kyse myös rajat ylittävästä yhteistyöstä. Ajatellaanpa esimerkiksi tuomioistuinten tai muiden tahojen yhteistyötä eri jäsenvaltioissa. Kyse on sellaisista tahoista, jotka on nimetty oikeutetuksi osallistumaan adoptioprosesseihin. Sitten seuraava kysymys, joka liittyy adoptiopäätösten rajat ylittävään tunnustamiseen ja adoptioprosesseihin. Tässä on kyse hyvin keskeisestä kysymyksestä. Se takaa myös liikkuvuuden Euroopan unionissa. Tässä osiossa mietinnössä on myös kytkös liitteeseen. Siksi haluaisin ottaa tässä esille kaiken tärkeimmän kysymyksen, joka on esillä mietinnössä. Minä itse asiassa haluaisin esittää myös ratkaisuja Euroopan unionin tasolla niiden myötä voitaisiin yhden valtion tekemä adoptiopäätös hyväksyä muuallakin. Minkälaisia osatekijöitä sitten ei ole huomioitu erotuksessa? Tässä en halua ruveta muuttamaan asianomaista asetusta. En halua ruveta muuttamaan säädöksiä tai jäsenvaltioiden valtuuksia adoptioasioissa. Tätä on syytä tähdentää, että emme halua tässä ruveta astumaan jäsenvaltioiden varpaille. En halua myöskään, että jäsenvaltiot joutuisivat tunnustamaan minkä tahansa oikeudellisen siteen lapsen ja lapsen vanhempien välillä silloin, kun on kyse tilanteessa, jossa kansallinen säädös sitä ei salli. Seuraavaksi minun mietintöni edellyttää, että hyväksyttäisiin adoptio todistukset automaattisesti ilman, että mitä menettelyjä tulisi käyttöön. Tämä olisi mahdollista kahdella edellytyksellä. Ensinnäkin jos joilla jäsenvaltiolla on toimivaltaa ja se pystyy myöntämään tällaisen todistuksen ja toiseksi, jos tehty päätös ei riko jäsenvaltiossa voimassa olevaa lakia jonka mukaan tämä menettely pitää tunnustaa. Totta kai tässä on kyse aivan vakiomuotoisista säännöksistä. Niitä sovelletaan silloin, kun on kyse eri jäsenvaltiosta, joka antaa todistuksen ja joka sitten hylkää pyynnön. Tämä liittyy Bryssel 2 asetuksen ja Rooma kolmoseen. Mietinnössäni todetaan, että pitää antaa myös todistus, jota vanhemmat voivat käyttää, kun he siirtyvät jäsenvaltiosta toiseen. Asiakirja vastaa vähän niitä asiakirjoja, joita on ollut käytössä aiemminkin. Tarkoituksena on yksinkertaistaa sitä työtä, jota vanhemmat joutuvat muuten tekemään, koska se on ollut niin hankala tähän asti. Viittaan tässä myös niihin asiakirjoihin, jotka on toimitettava, jotta adoptiopäätös voidaan tunnustaa. Kuvailen myös niitä edellytyksiä, jonka joiden pohjalta voidaan tämä pyyntö evätä. Lisäksi otan huomioon myös muutoksenhakumahdollisuudet. Eli olen pyrkinyt katsomaan kaikki mahdolliset tekijät, jotka voivat tulla vastaan adoptiotilanteessa. Lopuksi haluaisin vielä todeta, että liitteessä oleva asetusehdotus perustuu myös hyvin tarkkaan analyysiin, jota on tehnyt ryhmä, joka on arvioinut lisäarvoa. Se on siis myös paneutunut tähän asiaan. Tämän lisäksi olen huomioinut arviointiyksikön tekemät huomiot. Lopuksi toteaisin vielä, että me tiedämme kyllä, että kaikissa jäsenvaltiossa meillä on erilaisia menettelyjä käytössä silloin, kun kyseeseen tulee lasten adoptio. Me olemme myös tietoisia siitä, että ne henkilöt, jotka liikkuvat maasta toiseen, muuttavat jäsenvaltiosta toiseen, törmäävät monenlaisiin ongelmiin. Joitakin jäsenvaltioita on joskus moitittu siitä, että ne ovat pyrkineet riistämään vanhemmiltaan adoptoidun lapsen ja aika ikävällä tavalla. Sitten muotitaan puolestaan toisia jäsenvaltioita, ne pitkittävät adoptiomenettelyjä vuosikaupalla. Minä olen vakuuttunut, että se mitä me täällä teemme ja päätämme, voisivat ratkaista nämä ongelmat. Minä pyytäisinkin teiltä, että määräaikatarkistusten jättämiselle olisi 30. kesäkuuta. Kiitoksia kovasti. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti tähän asti. Ja nyt esittäisinkin, että kun kello on jo kymmenen, eli jolloin pitäisi äänestää tavanomaisen tapaan, niin lyhyesti äänestämme. Ja sitten jatkamme tämän kohdan käsittelyn kanssa äänestysten toimittamisen jälkeen. Että ne kollegat, jotka eivät halua jäädä tämän kohdan käsittelyyn, voivat vapaasti lähteä. No niin, ottakaapa äänestyskortit esille. Yeah. Maybe, maybe we will be able to do it without it. Ehkä se onnistuu ilmankin. Ai viimeinen. Ai viimeinen. No, That's his. Okay, we have to wait. please give us several seconds. Saimmeko muutaman sekunnin, että kun sitten on lähtenyt huoneesta, etsitäänpä häntä, herra Kavadaa siis. Several seconds. Okay. Selvä. Kolme artikla yksi kohtaa. E, A, äänet puolesta. Against. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kymmenen artikla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 artikla puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty hylätty, 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64a puolesta Against. Vastaan. Uh, please let us... Me hoidamme tämän koneäänestyksenä. Uh, Mr. Zviefka is it. Zviefka puoltaako? 11, 11. 11 hylätty. Uh, then... Now we vote electronic. Ja nyt koneäänestyksenä mietintöluonnos. Adopted. Hyväksytty. Sitten lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos. Koneäänestyksenä niin ikään. Adopt. Hyväksytty. Sitten mietintö luonnos kokonaisuudessaan. hyväksytty. Ja lainsäädäntöpäätöslauselman luonnos. Äänestys alkaa. Niin ikään hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. That is the end of the vote. Siinäpä äänestykset. Nyt näin ollen voimme jatkaa kohdan 24 käsittelyä. Nyt puheenvuoron saa Onko Ruth Cabeza paikalla? So, uh... Eli Kymmenen kolmekymmenen meillä on aikaa, mutta vähän tarvittaisiin aikaa myös jäsenten kysymyksille. Eli 18 minuutin kuluessa tämä kaikki pitää hoitua. Toisin sanoen, olkaa hyvä. Mr. Chairman, dear members. Puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvää huomenta. Kiitos mahdollisuudesta esitellä tämä väliaikainen eh, lisäarvoarvio eh, tiettyjen adoption aspektien rajat ylittävän riittävästä tunnustamisesta. Mikä hyöty tästä lisäarvoarviosta on? Nämä raportit automaattisesti kulkevat Euroopan parlamentin lainsäädäntömietojen rinnalla ja EPRS valmistelee ne. Tässä tavoitteena on tukea Euroopan parlamentin lainsäädäntömietintöjä äh, antamalla tieteellisesti perusteltuja arvioita ja äh, kertoa siitä, tuoko äh, EUn toiminta lisäarvoa. Tässä tarkastellaan sekä kvantitatiivista analyysiä että myös arviointia siitä, että tuleeko lisäarvoa tästä, mikä tässä on kyseessä. Rajat ylittävät adoptiot säätelee vuoden 1993 Haagin yleissopimus lastensuojelusta maiden välissä adoptiossa. 23 artiklassa puhutaan automaattisesta adoptiomääräysten tunnistamisesta, mutta tämä yleissopimuksen soveltamisala on rajoitettu katettu. Tässä on kyse ainoastaan siitä, kun lapsi ja adoptiovanhemmat ovat eri valtioissa kuitenkin sellaiset tapaukset, joissa lapsi ja adoptiovanhemmat ovat samasta jäsenvaltiosta, ovat kansallisen lainsäädännön alaisia. Tämä luo oikeudellisen porsaanreiän Nyt on katsottu esimerkiksi kotimaisia adoptio, tai jossa on ulkomainen elementti, esimerkiksi yksi adoptiovanhemmista on ulkomaalainen. Eli kotimaiset adoptiot eivät ole automaattisesti tunnustettuja toisessa jäsenvaltiossa. EU-ssa tällä on kielteinen vaikutus erityisesti perheisiin, jotka harjoittavat vapaata liikkuvuutta EUn lainsäädännön mukaisesti. Adoptoijalle eikä lapselle ole mitään takuuta siitä, että adoptiostatus ja ja sen oikeudelliset seuraukset tunnustetaan, jos perhe päättää muuttaa toiseen jäsenvaltioon. Tällä on tietysti kustannuksensa. Jos katsotte tätä kalvoa neljä, niin näette tästä taulakosta, että kustannukset, jotka johtuvat EU-sääntöjen puutteesta, tämä on hyvin varovainen arvio, arvioidaan, että tämä aiheuttaa jopa 1,65 miljoonaa euron kustannukset vuosittain. Tässä äh, lasketaan pelkästään riitakustannukset. Äh, tässä on arvioitu olemassa olevan lainsäädännön hyötyjä ja haittoja ja tässä suositetaan äh, oikeasti sitovaa välinettä CEUT-sopimuksen 81 artiklan mukaisesti. Tällä tavoin automaattisesti tunnistettaisiin kotimaiset adoptiot missä tahansa EUn, joka tehnyt mikä tahansa EUn jäsenvaltio. Tässä tämä vastaa tätä vaihtoehtoa kaksi. Suositus on sitova asetus adoptiopäätösten vastavuorosta tunnustamisesta. Tässä halutaan antaa varmuutta adoptiolasten statuksesta. Tässä ei haluta puuttua kansalliseen lainsäädäntöön, kansalliseen adoptiolainsäädäntöön. Mm. Nyt jäsenvaltiot voivat sitten säädellä adoptiota eh, niin kuin parhaaksi katsovat, riippuen adoptiolasten määrästä ja muista kysymyksistä. Tämä asetus koskisi sitten ainoastaan näitä adoptiomääräyksiä ja niiden vastavuoroista tunnustamista. Kiitoksia mielenkiinnosta. First of all, let me thank you very much. Ensinnäkin kiitoksia kovasti kutsusta minulle ja kollegalle, että saimme valmistella tällaisen selvityksen. Tämä on ollut mielenkiintoinen hanke ja kunnia minulle olla täällä puhumassa teille tänään. Ensinnäkin haluaisin vastata seuraavan kysymyksen. Miksi tarvitaan lainsäädäntöä? Technology, eh? Ähm, ja tämä tekniikka. Varmasti useimmat juristit ajattelevat, että esittelijän esittelemä ehdotus on jo olemassa, mutta nyt on vain niin, että tällä alalla ei ole mitään säädöstä, jotta voidaan siis huolella lapsia, jotka on yhdessä jäsenvaltiossa adoptoitu niin, että se koskisi kaikkia tilanteita muissakin jäsenvaltioissa. Vaikkakin kukin jäsenvaltio, joka oli tarkastelussamme, on säätänyt tästä liittyen ulkomaisten adoptiomääräysten toteuttamiseen, mutta kullakin omat oikeudelliset menettelynsä, jotkut ovat yksinkertaisemmin kuin toisen, niin totta kai kun tunnustus on saatu, niin se vaikuttaa vain tuota tiettyä jäsenvaltiota. Sitä paitsi vaikka on tunnustettu lapsen ja vanhempien asema, niin ei se tarkoita, että lapsi on samalla viivalla sellaisen lapsen kanssa, joka on kotimaan lainsäädännön pohjalta luotu. Esimerkiksi me tarkastelemme monia maita, joissa ei välttämättä ulkomaisen määräyksen nojalla suojella samalla tavalla esimerkiksi liittyen kansallisuuteen vanhempien kohdalla. Selvää on, että joissakin on erilainen kohtelu, joka ei vastaa Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa ovat lapset, jotka ovat perheessä, jotka liikkuvat eh, tapauksessa, jossa lapsi ei ole määräyksen tehneen maan kansalainen tai jompikumpi adoptoivista vanhemmista on ei-EU-jäsenvaltiosta. Helposti sotketaan adoptio muihin kansainvälisiin elementteihin, jotka liittyvät näihin adoptioihin. Meillä alkaa olla aika tässä vähän vähissä, joten en enää toista sitä, mitä yksi ystäväni tässä sanoi, koskien sitä, että maiden välinen adoptio on sellainen, missä kaksi maata ovat mukana prosessissa. Vuonna 1993 yleissopimuksen mukaan lapsen va- vakituisen asupaikka, vakituinen asenpaikka on tämä al- alkuperämaa, ja no, toinen on vastaanottava maa ja ainoastaan nämä voivat tehdä adoptiopyynnön. Kaikki jäsenvaltiot ovat hyväksyneet tämän säännön kansallisessa lainsäädännössään. Yksi perussäännöksissä vuonna 1993 sopimuksessa on se, että paikka, jossa parhaiten voidaan arvioida lapsen asema, on se, jossa on hänen vakituinen asuinpaikkansa. Maa, joka parhaiten voi pohtia adoption sopivaisuutta on, on äh, äh, tämä asia asunpaikan perusteella tehty. Me ehdotamme, että jäs... me ehdotamme, että meidän olisi rajoitettava mahdollisuuksien siihen tapaukseen, jossa lapsi ei on vakituisesti asukkaana tietyssä maassa tai ei vakituisesti asu muussa maassa. Ja kun lapsi tai adoptoija asuvat samassa EU-valtiossa, tuolla valtiolla olisi ollut tuomio, olisi oltava tuomiovalta adoptiopäätöksen tekemisestä. Artikla 24 yleissopimuksessa toteaa, että sopimusvaltiossa adoptio voidaan kieltää ainoastaan, mikäli se on selkeästi tämän maan oikeusjärjestyksen vastaista, ottaen huomioon lapsen etu. Me suositamme sitä, että EU-lainsäädäntöä olisi lainsäädännössä olisi käytettävä tätä sanamuotoa, jota käytetään myös maiden välisessä adoptiossa, että voitaisiin ainoastaan sillä perusteella olla tunnustamatta todistusta. Näin pitkälle kuitenkaan mennä, vaan annetaan jäsenvaltiolle paljon mahdollisuuksia hylätä tunnustaminen. Tämä on tärkeä asia. Meidän olisi huolesti pohdittava sitä ehdotonta, kun ajatellaan juuri uuden perheen tunnistamista artikla 8 mukaan tietyn adoptoidun lapsen edun pitäisi olla kaikkein tärkein elementti, eikä välttämättä kyseisen jäsenvaltion toimintapolitiikka, kun pyritään kieltäytymään tästä adoption tunnustamisesta. En nyt kovin tarkkaan tätä käy läpi, se on tutkimuspapereissa kyllä yksityiskohtaisesti, mutta nämä ehdotukset ovat mielestäni mielestäni selkeästi artiklan 16, 7 ja 81 mukaisia eh, seutsopimuksessa, eikä tämä asiasisällön puolesta ole kovin erilainen kuin siviilitapauksessa olevissa tapauksissa, eikä ole olemassa olevaa lainsäädäntöä, jolla näihin tavoitteisiin päästäisiin ja ne ovat myös eh, suhteellisia eikä näihin taloukseen voida päästä, mikäli jäsenvaltiot toimivat yksin. Mitä siis ehdotamme? Tutkimuksessa ehdotamme, että tarvitaan asetus. Pohdimme sitä, olisiko vähemmän merkittävä toimi riittävä, mutta ei sitovat ohjeet tai jopa direktiivit eivät kuitenkaan saavuttaisi tavoitteita niin että meillä olisi selkeä yksinkertainen automaattinen järjestelmä ja näin vältettäisiin sekavuuden lisääntyminen. Olemme sitä mieltä, että näiden määräysten tunnustamisessa järjestelmässä olisi selvitettävä äh, näitä adoptiomääräysten käsittelyjä, ja tästä oikeuspaikasta jo puhuinkin. Edelleen olisi suosittaneet, että kansallisen adoptiomääräyksen jälkeen voitaisiin saada keskusveranomaiselta todistus. Ja näin voitaisiin todistaa adoptiomääräyksen autenttisuus. Ja meillä on asia koskevia artikloja, jotka sen vahvistavat edelleen. Suosittelemme, että kun adoptio on sertifioitu, kaikkien eu jäsenvaltioiden olisi tunnustettava adoptio lakisääteisesti ikään kuin kyseessä olisi adoptio, joka on tehty kyseisen valtion kansallisen lain mukaan. Mitään eh, eksekvatuuria ei tähän tule käyttää, niin vaan on tehtävä työtä 93 yleissopimuksen puhelta. Edelleen ehdottamme, että, että tunnistamisesta voidaan kyllä kieltäytyä, mutta ainoastaan Haagen mallin mukaisesti. Mitä tulee lisäarvoon, haluaisin tähän vain todeta, mitä kollegakin täällä jo sanoi. Ehdotukset tutkimuksessamme voisivat tuoda oikeusvarmuutta lapselle ja rauhaa adoptoijille, koska riittäisi yksi menettely niin, että saataisiin adoptio hyväksytyksi kaikkialla EU-maissa. Edelleen voitaisiin lisätä liikkuville perheille yhdenvertaiset oikeudet, lapsen oikeudet, adoptoidun lapsen oikeudet tulisivat olemaan samat kaikkialla aivan kun hänet olisi adoptoitu kaikkien kansallisten lakien mukaan, niin edelleen tästä tulee rahoituksellista säästöä adoptoivalle perheelle ja valtiolle, kun näitä eri toimia ei tarvita. Mutta tämän lisäksi on muistettava todella, että maa, jossa noista tunnustamista haetaan, Sielläkin tulee eh, eh, säästöjä menettelyiden kautta. Kiitoksia. Toivon, että tämä esitys oli teille hyödyllinen. Uh, our... Kiitos molemmille arvon vieraille alustuksista, että piditte kiinni myös aikarajoista. Rova Reikner on pitänyt puheenvuoroa. Uh, Herr Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös näistä esityksistä, jotka tietenkin olivat erittäin hyödyllisiä. Minä haluaisin nyt, ja siksi puhun heti kohta Ranskaa, puhua varjoesittelijämme Virginie Rosien puolesta. Luen hänen puheensa ja siksi puhun nyt Ranskaa. Rova Rosia haluaa käyttää, kiittää esittelijää tästä esitysluonnoksesta. Hän on yhtä mieltä sen tavoitteista. Tarvitsemme Euroopan unionin kattavaa lainsäädäntöä, jotta voitaisiin automaattisesti tunnustaa adoptiot jäsenvaltiossa. Kun äh, adoptio on annettu yhdessä jäsenvaltiossa, niin se olisi tunnustettava muissakin maissa. Tässä ovat siis nämä tässä kohtaa 17. Tarvitaan Euroopan laajuista lainsäädäntöä, jotta voidaan suojella lapsia ensinnäkin ja myös siksi, että voidaan taata oikeusvarmuus ja vanhempien oikeuksien suoja. Tätä kautta voitaisiin vahvistaa eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden ja kansalaisuuden tunnetta helpottamalla Euroopan unionin kansalaisten jokapäiväistä elämää. Ja edustaja Rosier haluaisi myös korostaa, että hän on yhtä mieltä monista asioista, jotka on todettu tässä mietintöluonnoksessa, muun muassa se, että lapsen etu on kaikkein tärkein. Edustaja Svievka mainitsi tämän useaan kertaan. Todella lapsen edun pitäisi olla keskeinen periaatte ja tärkein kriteeri, kun tehdään päätöksiä, jotka liittyvät adoptioon. Jäsenvaltioiden on taattava se, että lapsen oikeus täytäntöön pannaan ja lapsella on oikeus vapaasti antaa oma mielipiteensä ja on pidettävä kiinni siitä, että ne huomioidaan lapsen iän mukaisesti ja hänen kypsyytensä mukaisesti. Edustaja Rosier toivoisi kuitenkin, että muutamia sanamuotoja työstettäisiin uudelleen, erityisesti kohdat B ja C ja jotkut liitteen kohdat. Haluaisin vielä kiittää tästä merkittävästä työstä. Edustaja Rosier toivoo, että hän voi pian tavataan Zvieskan ja muut varjoesittelijät. Mr. Kavada. Merci, president. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollegaa perusteellisesta työstä. Palaan siihen vielä uudelleen, mutta haluaisin kiittää myös asiantuntijoita, jotka juuri puhuivat tässä on selvää yksimielisyyttä tarpeesta saada eurooppalainen teksti, joka olisi yhdenmukainen lasten adoptiokysymyksessä, lasten ja vanhempienkin suojelemisessa. Kun Minä arvostan kovasti sitä, että vihdoinkin on saatu selvyyttä parlamentin käsittelyynkin liittyen romanilaisten lasten adoptio 2005 vuonna – ja sitten mitä sen perään tuli, armet oli siinä jakautunut, eikä oikein ollut vakavasti otettava pohjaa, jonka perustalla säätää lakeja. Tämä on tietenkin aika julmaakin, kun me olemme tavaroiden liikkuvuutta käsitelleet, kuten palveluidenkin, kymmenen vuosien ajan. Mutta tarvittiin 50 vuotta melkein, että pystyttiin ihmisiä suojelemaan, varsinkin lapsia, kun on kyse aikuisten ja adoptiovanhempien vapaasta liikkuvuudesta. Joskus on tullut valtavia kuluja käsittelyssä ja kiitos todella tästä työstä. Niin me tarvitaan myös inhimilliset kasvot unionille, kun se on nyt varsinkin suurissa vaikeuksissa. Kiitos. Mr. Radjev. Herra Radjev. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, бих искал да поздравя... Kiitoksia, kollegat. Minä haluaisin kiittää Ratsvivkaa kattavasta mietinnöstä. Tämä on vaikea aihe. Siinä on kyse lasten edusta. Ja sen pitäisi olla myös huomiomme keskipisteessä, kun tästä aiheesta keskustelemme. Tuen sitä, mitä herra Zwifka suosittaa, nimittäin biologisen perheen adoptio ja haluaisin myös korostaa sitä, että lapsen mielipiteen kuuleminen adoptiossa on tärkeää. Meidän on myös ajateltava vauvoja ja kaksi-kolmevuotiaita, jotka eivät itse asiassa pysty ilmaisemaan sitä, mitä he haluavat, ja heidät saatetaan viedä vanhemmillaan ilman, että he pystyvät vastustamaan tätä päätöstä. Meidän täytyy olla hyvin varovainen tällaisissa tapauksissa, ja luotava lisätoimenpiteitä näiden lasten edun puolustamiseksi. Vanhempia pitäisi informoida eri adoptiomenetelmistä. Meillä pitäisi olla myös koulutusta ja yhteistyötä tällä alalla. Koulutusta ei pelkästään tuomareille, vaan myös sosiaalityöntekijöille ja lakimiehille ja kaikille viranomaisille, jotka ovat osa tätä rajat ylittävää menettelyä niin, että heillä on riittävät tiedot ja pätevyydet, jotta he pystyisivät suojelemaan lasten etua. Kaikkien näiden viranomaisten pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin poistaa ongelmat, jotka liittyvät rajat ylittävään adoptioon. Sitten automaattinen tunnustaminen. Minä todella pidän tästä eurooppalaisen sertifikaatin suosituksesta ja minä suosittaisin, että se olisi monikielinen niin, että sen käännöskustannukset vähenisivät. Herra Buda. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja, kiitoksia myös herra Tsiefka tästä tehdystä työstä. Ja kiitos asiantuntijoille siitä, mitä he meille kertoivat. Muutama kysymys, joka minulla on mielessä, kun keskustelemme rajat ylittävästä adoptioista. Tietenkin on erittäin tärkeää se, että puhumme lapsista, alaikäisistä lapsista. Meidän katsottava, miten me voimme parhaiten heitä suojella adoptioon asti, mutta meidän täytyy myös katsoa, mitä tapahtuu adoption jälkeen, koska voi olla sellaisia tilanteita, joissa adoptiot puretaan. Ja mitä teemme sellaisessa tilanteessa, kun on lapsi, joka on äh, adoptoitu esimerkiksi Romaniasta Iso-Britannian jääkö lapsi Iso-Britannian viranomaisten huomaa vai palautetaanko hänet Romaniaan Eh, erityisesti jos on biologiset vanhemmat, jotka haluaisivat eh, lapsen takaisin Romaniaan. Sitten toinen ehm, tilanne, joka valitettavasti tapahtuu tänä päivänä Iso-Britanniassa, jos eh, romanialaisperhe on, pysä, on on asettunut Iso-Britannian, he, he menettävät vanhempainoikeutensa ja sitten lapsi adoptoidaan homoseksuaalisen parin lapseksi. Rikotaanko tässä sitten kulttuurillisia arvoja vai kunnioitammeko biologisen perheen kulttuurisia arvoja. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, meidän täytyy välttää tällaisia tilanteita ja näissä adoptio menettelyissä meidän on aina ylläpidettävä lapsen alkuperämaan kulttuurillisia arvoja. Emme saa unohtaa, että kyseessä on Euroopan kansalaiset lapset, jotka saattavat myös olla kolmansissa maissa – Emmekä me voi sanoa, että me välitä eh, heistä, koska he ovat kuitenkin eh, Euroopan kansalaisia, mm, Euroopan unionin kansalaisia, jos he ovat esimerkiksi Norjassa. Meidän täytyy suojella eh, lapsen etua, emmekä saa sanoa, että me voi puuttua asiaan, koska esimerkiksi Norjalla on erityisasema, äh, melkein kuin se olisi EUn jäsenvaltio, mutta ei voida hyväksyä sitä, että valtiolla on ainoastaan oikeuksia, mm, mutta ei sitten velvollisuuksia, kun on kyse lapsen edusta. Kiitoksia kovasti. Herra tuo mutta lyhyesti kiitos. Euh, Haluaisin kiittää näitä kahta asiantuntijaa jotka ovat asiaa meille valottaneet. Olemme puhumassa kansainvälistä adoptioista. Tämä on erittäin arkaluontoinen inhimillinen asia, joten ei tule aliarvioida millaisia inhimillisiä ja konkreettisia vaikutuksia sillä on. Vuoden 1993 yleissopimus on hyvä teksti ja se on ollut joksenkin menestykeessä. Kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sen ratifioineet. Edelleen on olemassa tämä adoptioiden tunnustamisongelma. Sitä ei ole kunnolla varmistettu tänä päivänä. Tämänpäiväisessä tekstissä pyritään paikkaamaan tämä merkittävä ongelma. Mutta kyllä meidän pitää tässä valppaana pysyä, koska tässä nyt ehdotetaan, että otettaisiin käyttöön eurooppalainen adoptiotodistus, mutta ei kuitenkaan pitäisi käydä niin, että meille tulisi liian jäykkä, liian sitova järjestelmä tuloksena olen kuitenkin rahoittunut siinä mielessä, kun katsotaan asetusluonnoksena liitettä, täällä on artikla 6a, jonka mukaan jäsenvaltio voi kieltäytyä adoption tunnustamisesta, mikäli adoptio on selkeästi kyseisen jäsenvaltion oikeusjärjestön vastainen. Tämä on hyvä säännös Minun käsittääkseni sen kautta voidaan nämä inhimilliset ongelmat ratkaista, mutta samalla voidaan kunnioittaa kunkin jäsenvaltion ominaispiirteitä ja suverenisuutta. Minä tulen pitämään kiinni siinä, siitä, että pyrimme pitämään kiinni kunkin jäsenvaltion itsemääräämisoikeudesta. Uh, thank you very much. Kiitoksia kovasti. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näyttäisi olevan. Pyytäisinkin tai haluaisin kiittää arvon vieraitamme alustuksista. Näin voimme päätä tämän kohdan käsittelyn ja mennä seuraavaan kohtaan, eli kuulemiseen.